sopii, lopetaan tällainen yhteispäätösmenettely ja löydetään oikea tapa edetä lainsäädännössä Euroopan unionissa. Kiitoksia, herra Tavares. Mitään hylkäämispyyntöä, tarkistuksia ei ole tehty, joten näin neuvoston päätös on hyväksytty artiklan 74 mukaisessa työjärjestyksessämme. Puhemies allekirjoittaa tämän päätöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa iltapäivän aikana. Vuorossa Moreiran mietintö